listalla komission julkilausuma, ajotuntien ja lepoaikojen arviointi. Ja puheenvuoron saa komission jäsen Baho. Voilà, monsieur le président. No niin, puhemies. Komission julkilausuma ajotuntien ja lepoaikojen arvioinnista. Yhteisön asetus 561 2006 astui voimaan 11. huhtikuuta 2007. Noin kaksi vuotta sitten, ja se korvasi säännöt liittyen ajotunteihin ja lepoaikoihin, jotka olivat olleet muuttumattomina yli 20 vuotta. Sen jälkeen kun se hyväksyttiin, komissio on aktiivisesti seurannut sen täytäntöönpanoa erityisesti useissa kokouksissa jäsenvaltioiden kanssa, teollisuuden ja AY-liikkeiden edustajien kanssa ja eri työryhmien kanssa, joita on luotu. Piakkoin komissio julkaisee kaksivuotisraportin sosiaalisten sääntöjen toteutumisesta alustavia johtopäätöksiä, jäsenvaltioiden investoinnit valvontaan – Niitä on kasvatettava, jotta pääsemme tasolle, jota eurooppalainen lainsäädäntö vaatii. Komission aloitteiden joukossa ovat suuntaviivat, jotka on julkistettu yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja joiden tarkoituksena on taata harmonisointu täytäntöönpano ajotuntien ja lepoaikojen suhteen, erityisesti silloin kun kuskin on keskeytettävä leponsa kiireellisen tapahtuman vuoksi. Komissio aktiivisesti myöskin pyrkii parantamaan ajo, digitaalisia ajopiirtureita. Ja tammikuussa toimenpidepaketti, jolla halutaan parantaa järjestelmää, hyväksyttiin. Ja jäsenvaltioiden on laadittava erityisvälineitä, joilla valvotaan ajopiirtureita. Sitten toinen toimenpidepaketti, jolla puututaan teknisiin kysymyksiin ajopiirtureiden suhteen. Niistä keskustellaan tällä hetkellä komitologiamenettelyssä. Ja nämä menetelmät helpottavat ajopiirturien käyttöä yksinkertaistamalla niiden käyttöä manuaalisesti. Komissio tekee seuraavan johtopäätöksen. Uusi lainsäädäntö, joka liittyy ajatunteihin ja lepoaikaan, se on parannus verrattuna aikaisempaan. Ja komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on vakuuttanut maita noudattamaan uusia sääntöjä vuodesta 2010 lähtien. Mutta tietysti jäsenvaltioiden on valvottava sitä, että sosiaalilainsäädäntöä noudatetaan harmonisoidusti ympäri Eurooppaa. Eli tässä siis viestini parlamentille komission puolesta. Ja nyt sitten kuuntelen tarkkaavaisesti, mitä parlamentin jäsenillä on sanottavana. Kiitoksia sitten poliittisten ryhmien edustajat EPPD-ryhmästä. Wortman Kuul, kaksi minuuttia. Eh, Kiitoksia puhemies. Tänään syntynyt hieman eh, hämmennystä tästä komission lausumasta, mutta selvää on kuitenkin, että, että suullinen kysymys, joka EPPED-ryhmä esitti, että se kuitenkin muodosti perustan tälle teidän tämänpäiselle niin Tämä, äh, suuli, nämä suulliset kysymykset ovat seurausta äh, suurista huole, huolenaiheista, joita on. Äh, vaikkakin komissio on asiasta lausunut, on kuitenkin huolestuttava, miten se käytännössä toteutuu. Nimittäin, jos ajan minuutin liian pitkään jossakin, niin voi olla, että, että sitten joutuu sitten vasta sitten saattaa saada siitä sakon viikko, tol, vi, ja sen jälkeen jossakin toisessa maassa. Tämä aiheuttaa huolia, jotka aiheuttavat pulmallisia sitten huolitsijoille ja kuljettajille. Ja täytyy tietenkin löytää myös järkevä kumppani, koska kaikki kumppanit mm, ovat, ajavat Euroopan automoottoriteillä, jotka ovat täynnä ja jos haluaa päästä turvallisesti väärä, väärä paikkaansa, niin siinäkin menee ylimääräistä aikaa. Ja haluaisinkin pyytää, että te tässä teidän raportissanne ette puhuisi pelkästään siitä, miten käytetään näitä sääntöjä, vaan että käsittelette myös sitä, millä tavalla käytännön tasolla toimitaan, miten te huolehditte siitä, että minun mainitsemani kysymysmerkit otetaan huomioon, jotta kyseinen sektori saa mahdollisuuden esittää huolensa teille, jotta sitten voitaisiin konkreettisella tasolla pyrkiä parannuksiin, koska tällaisten suuntaviivojen jälkeen tilanne on se, että niillä ei ole sitov- oikeudellista sitovu- sitovuutta. Esimerkiksi näin olen ymmärtänyt. Tämä tarkoittaa sitä, että totta kai voidaan vedota siihen, mutta sitä huolimatta kuitenkin siihen jää tyhjin käsin, koska ne eivät ole oikeudellisesti sitovia. Tässä, on, tässä se pulma on. Siksi uskonkin, että te, herra Barroso, Baro, tehän edustatte myös omalla tiedollanne komissiota. Kiitoksia sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Tikau kaksi minuuttia. Gracias, señor presidente, monsieur le commissaire. Kiitoksia, puhemies ja komission jäsen. Eurooppalaiset asetukset, jotka liittyvät ajotunteihin ja lepoaikoihin, liittyy sekä sosiaalisiin olosuhteisiin kuljetusalalla että myöskin tieturvallisuuteen. Ikävä kyllä Euroopan unioni ei ole ryhtynyt riittävästi toimiin vähentääkseen tietapaturmien määrää. Tietysti jäsenvaltioiden on parannettava valvontajärjestelmäänsä. Ja itse olen esittelijä sosiaaliolojen suhteen ja analysoi nyt komission kertomusta. Sen pitäisi tulla joka toinen vuosi, mutta se nyt tuli hiukan myöhässä. Ja siinä kertomuksessa kävi selvälle, että on jäsenvaltioita, jotka ovat ylittäneet valvonnan minimimäärän, mutta toisaalta on myöskin jäsenvaltioita, joissa tavoitteisiin ei päästy. Grossin mietinnössä, jossa puhutaan markkinoille pääsystä, neuvoston kanssa saimme aikaan kompromissitekstin, eli pyysimme, että kaikki liikennevalvonta olisi syrjimätöntä. Se ei saa pohjautua kansallisuuteen, asuinmaahan tai muuhun tekijään. Sanoisin komission jäsenelle, että meillä on EUn ja Venäjän välinen pysäköintihanke – mutta nämä pysäköintialueet ovat riittämättömiä ja jäsenvaltioiden on investoitava enemmän pysäköintialueisiin, koska 40 prosenttia ryöstöistä ja varkauksista, joita tapahtuu kuljettajille, tapahtuu nimenomaan tällaisilla pysäköintialueilla. Olemme pyytäneet, että budjettiin varattaisiin tietty summa turvallisten pysäköintialueiden rakentamiselle ja kysymykset, jotka liittyvät ajotuntien lepoaikojen noudattamiseen, on mahdollista vain, jos me luomme oikeat olosuhteet tälle toiminnalle. Kiitoksia sitten vihreiden nimissä. Lichtenberger, puolitoista minuuttia. Ja herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Kollegani konservatiiviryhmästä puhui siitä, että että tämä sektori on kovasti huolissaan, että jos yhden minuutin ajaa liian pitkään, niin mahdollisesti myö viikkoja myöhemmin joutuu maksamaan sakon siitä. Valitettavasti omalta kannaltani voin ö, ö, rauhoittaa kollegani, koska ensinnäkin valvonnat, kontrollit ovat niin läpi, ö, niin heppoisia useimmissa jäsenvaltioissa, että useimmissa jäsenvaltioissa valvontavelvollisuutta ei täytetä, tai sitten se hoidetaan heikosti toisekseen. Sitten nämä seuraamukset, näissä, näissä asioissa ovat edelleenkin lapsen kengissä. Ja vaikkakin meillä on katastrofaalinen tilanne edessämme, kun ajatellaan sellaista tilannetta, että, että meillä on kuljettaja, joka on moottoritielle, joka on 38 tuntia tehnyt keskeytymätöntä työtä, niin kukaan sitten ei voida hänelle sanoa, että, että ei ole parkkipaikkaa. parkkipaikkaa. on usein työnantaja painostaa, että, että tämä kuljettaja jatkaa, kunnes hän kaatuu väsymyksestä. Tämä on tilanne muillakin toimijoilla ja nämä, vakavat onnettomuudet, joita on, on tapahtunut, niitä ei tarvitse teille edes kuvailla. Tämäkin on sellainen asia, joka, jota, joka tuottaa huolia alueen asukkaille, koska he, siellä on usein kyydissä myös vaarallisia tavaroita, jotka aiheuttavat vahinkoja ympäristöön. Minusta on äärimmäisen välttämätöntä ja tärkeää, että tässä valvonta hoidetaan hyvin. Ja valvonta on tässä oleellista. Ja toisekseen uskon, että kun otetaan käyttöön digitaalinen ajopiirturi, niin tämä on oikeastaan siinä, se kestää kauan, kun meillä on ollut pitkä käyttöönottojakso jäsenvaltiossa. Nyt on korkea aika, että lopultakin saadaan parempaa valvontaa, tai ainakin mahdollistetaan se, että jokainen valvonta, jokainen, jokainen tarkastetaan, siitä hyötyy kuljettaja, siitä hyötyy, että asiakkaat, siitä hyötyy liikenneturvallisuus ja muutkin toimijat. Kiitoksia. Sitten Intem-ryhmästä Blokland puolitoista minuuttia. voorzitter eindelijk staat het functioneren. puhemies vihdoinkin vihdoinkin lepoaikoja koskeva direktiivi on saatu esityslistalle. Siitä lähtien kun säännöt astuivat voimaan sen jälkeen on tullut valtavasti valituksia siitä, miten asia on pystytty täytäntöön käytännössä. Meidän täytyy nopeasti muuttaa direktiiviä ja parantaa sitä. Sääntöjen täytyy olla ennalta arvattavia. En nyt vaadi harmonisointeja ja harmonisointuja rangaistuksia, koska nämä kuuluvat kansalliseen päätöksentekoon. Pikemminkin haluan selkeän, havaittavissa olevan taikka helposti hahmotettavan säännöstön, joka voidaan pistää kunnolla täytäntöön. Ei, tietenkään rangaistusten täytyy olla, täytyy pidä olla aivan liian kohtuuttomia, mutta täytyy varmistaa, että syrjintämenettelyt pitäisi poistaa. Muiden maiden kuljettaja ei saa syrjiä Euroopassa. Tämä on erittäin vakava ongelma, sisämarkkinoita vääristävä sellainen. Epä kelvota tavata tulkita lepo- ja työaikoja tällä hetkellä niin harvoin johtavat siihen, että kuljettajat saavat mitään rangaistuksia. Kuljettajat joskus laskevat lastausajankin lepoaikaan ja loppujen lopuksi saattaa olla, että mikäli lepoaika ylittyy vain 15 minuutilla, niin joskus saakin sitten usean tuhannen euron sakota. Joten meidän täytyy varmistaa, että sääntöjä tulkitaan yhdenmukaisesti, mitä niin sisämarkkinat eivät vääristy. Kiitoksia sitten muut puhujat. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Marinescu kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Lepo- ja työaikojen noudattaminen sinun kun on kyse rekkakuskeista on tietystikin turvallisuustekijä. Tämä Nämä saattavat suojelemaan sekä kuljettajia että muita tienkäyttäjiä. Joitakin vuosia sitten komissio hyväksyi paketin, jolla pyrittiin välttämään siltä, että ajopiirtoita käytetään väärin hyväksi, niitä väärennetään, tai muutoin ei noudateta sääntöjä, jotka liittyvät lepo- ja työaikoihin. Haluttiin varmistaa parempi täytäntöönpano. Uudet toimet ovat tarpeellisia ja tervetulleita, kun otetaan huomioon, miten paljon ongelmia on ilmennyt sen jälkeen, kun komissio antoi työaikasäännöt. Ensinnäkin on olemassa ongelmia, jotka liittyvät digitaalisiin ajopiirtoreihin. Minä uskon, että yksi tärkeimpiä seikkoja, joihin komission pitäisi puuttua, olisi se, miten 22 kautta 2006 direktiivi on pistetty täytäntöön jäsenvaltioissa – ja miten kansallisia sääntöjä on voitu lähentää tai voitaisiin lähentää artiklan 19 mukaisesti 261 kautta 2006 direktiivin mukaisesti Romania on uusi jäsenvaltio, joka ei ole loppuun saattanut vielä lainsäädäntöä osaksi kansan, kansallista lainsäädäntöä, joten meidän pitäisi varmistaa, että myöskin rajat tapauksissa sanktiot saadaan harmonisoitua mitä näihin viiteaikoihin tulee, tai laskenta-aikoihin vetoaisin, että komissio ryhtyy sen vihdoinkin uusimaan direktiiviä 561-2006. Kiitoksia. Sitten Liberatski, puolitoista minuuttia. Przewodniczący, panie przewodniczący Baro. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Nyt puhutaan ajotunneista ja lepoajoista. Me olemme nyt keskellä rahoituskriisiä ja myöskin kuljettajat kärsivät tästä kriisistä. Monet yritykset kuljetusalalla ovat joutuneet pahoihin ongelmiin. Eli tämänhetkinen järjestelmä on monimutkainen ja se ei myöskään ole täysin vedenpitävä, ja meidän täytyy miettiä, miten näitä sääntöjä sovelletaan, joita on otettu käyttöön. Mitään tieteellistä näyttöä tähän mennessä ei ole siitä, että vähemmän tiukat säännöt, jos voitaisiin pidentää viikoittaisia ajotunteja, merkitsisi enemmän vaarallisuutta teillä. Mutta sääntöjen tiukka noudattaminen ja taakan lisääminen kuljetusalalla, puhun tässä nyt Eurovinjetistä ja ulkoisten kulujen sisäistämisestä, kaikki tämä saattaa vaarantaa koko alan. Kiitoksia. Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, tietystikin kuuntelin erittäin tarkkaavaisesti puheenvuoroja täällä. Sanoisin, että asetus on nyt joutunut ikään kuin uudelleen syynäyksen kohteeksi. Tietystikin tämä on tarpeellista ja tärkeä tieliikenteen turvallisuuden vuoksi, myöskin sosiaalisten syiden vuoksi. Haluaisin nyt hieman tyynyttää teidän mieliänne ja niitä huolia, joita täällä ilmaistiin rekkakuskien ammattikunnan toimintasuhteen Komissio on tietoinen siitä, että parlamentin hyväksymän ja niin parlamentin neuvoston hyväksymän asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä kuultiin kyllä jäsenvaltioita, asiantuntijoita ja työmarkkinaosapuolia niin, että otettiin huomioon eri tulkinnat, tulkinnan mahdollisuudet ja komissio vuonna 2009 tammikuussa hyväksyi direktiivin, joka harmonisoi näitä rikkomusten tunnusmerkistöjä. Tästä tullaan antamaan kertomus myöhemmin, niin kuin artikla 10 vuoden 2006 direktiivissä peräänkuuluttaakin tai edellyttääkin. Tämä osoittaa, että eriävät tilanteet jäsenvaltioissa ovat tosiasia, mutta nyt ryhdytään tarkastelemaan näitä rikkomuksia ja näitä rangaistuksia tarkemmin. Tämän olisin todeta nyt heti kättelyssä. Mitä Rovan Wortman Kohl totesi? Hän, hän viittasi tarpeeseen, että kuljettajan tietystikin täytyy löytää turvallinen parkkipaikka – Rova Wortman on taisteluta sen puolesta, että turvallisia parkkipaikkoja olisi enemmän. Asetuksessa on mahdollisuus ajaa pidempään, mikäli haluaa turvalliselle parkkipaikalle. Niin. On aivan totta sekin, mitä herra Liberatski totesi. Hän totesi, että pitäisi tarkastella, ettei liikaa aseteta taakkoja tai rajoituksia tälle toimialalle. Mutta tietystikin täytyy myöskin tunnustaa, mitä riskejä tähän liittyy, turvallisuusriskejä, mikäli asioita ei hoideta asianmukaisella tavalla. Tässä suojellaan myöskin kuljettajia itseään tietyiltä riskeiltä. Rova Lichtenbergel aivan oikein viittasi siihen, miten tärkeää on varmistaa tieliikenteen turvallisuus ennen muuta herra Marinescu Uskon, että nyt ryhdytään johdonmukaisella tavalla jatkuvasti arvioimaan tilannetta ja sen kehittymistä. Mutta pitäisikö sitten uudelleen ryhtyä laatimaan lainsäädäntöä tai mahdollisesti tarkastella tarvetta laatia laki uuteen uskoon? Minä olen edelleenkin vakuuttunut siitä, että lainsäädännöstä ja säännöistä on hyötyä koko alalle. Tietystikin voitaisiin vähän paremmin harmonisoida työolosuhteita siten, että kunnioitettaisiin henkilökohtaista päätöksentekovaltaa toisaalta kuljettajan osalta, mutta toisaalta täytyy parantaa turvallisuutta. Ai Antonio Tajani, hyvä ystäväni, toivottavasti hän hyvin valvoo sitä, miten tilanne kehittyy. Hän on ehkä lähempänä ruohonjuuritasoa ja tietystikin eri osin ja eri tavoin seurata, miten tilanne kehittyy ja tietystikin ei, toteaisin, että haluaisin vielä kiittää kaikkia parlamentin edustajia, jotka osaavat keskustelua. Kiitoksia. Sitten seuraava kohta esityslistalla on keskustelu toisesta käsittelystä. Suositus toisen käsittelyn Doylen mietintö. Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen. onko Doyle paikalla. Jos ei, niin keskeytämme istunnon kahdeksi minuutiksi, kunnes Doyle tulee fyysisesti paikalle täysistuntosaliin. Aquí está la señora Doyle. No niin, sieltä Doyle tuleekin. Hän tulee juuri sopivaan aikaan. En nyt sanoisi mitenkään triumfaalinen sisään tulo, mutta sopivaan aikaan kuitenkin. Niin oletteko valmis, Rova Doyle? Eli teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. This speaker's timing list very closely and it was 10.30. Tämä oli ajoitettu erittäin tarkalleen. Tämä piti aloittaa 10.30 tämä mietinnön käsittely. Anteeksi nyt, että joudutte hieman odottelemaan. Komissaari Verhoikenkaan ei ole muuten paikalla. Hänkin on matkalla. No, minä voin odotella. Minä voin odottaa kaksi minuuttia siksi, kunnes komission jäsen tulee paikalle, mikä tämä sopii puhemiehelle, koska komissaari Verhoiken ja minä olemme käyneet kädenvääntöä tämän asian suhteen jo kaksi vuotta, joten pitäisikö odottaa, että hän on ensin paikalla. We'll, we'll, we'll interrupt for, for two minutes. Keskeytämme kahdeksi minuutiksi, kunnes, kunnes komission jäsen tulee paikalle.